Hän kertoo sitten toimista, joihin hän haluaisi ryhtyä. Eli tervetuloa ja kiitos. Mikrofoni. Okay. Excuse me. Honorable Chair, Hyvä puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Elämässä on tärkeää puhua suoraan, kiertelemättä. Tällä hetkellä Euroopassa 26 miljoonaa ihmistä on työttömänä. Tämä on jotakin, mitä me emme voi hyväksyä. 7,5 miljoonaa nuorta eurooppalaista 15-24-vuotiaista ovat ilman työpaikkaa tai koulutus paikkaa. Tätä emme voi hyväksyä. Yli 124 miljoonaa ihmistä kärsii köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä. Tätä emme voi myöskään hyväksyä. Tämän vuoksi minun päämääräni tuleville viidelle vuodelle ovat täysin seljät. Meidän täytyy taistella työpaikkojen puolesta, paremman sosiaalisen suojelun puolesta, köyhyyttä vastaan ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Nämä ovat prioriteetit monille eurooppalaisille ja minä olen täysin vakuuttunut, että nämä ovat myöskin teidän prioriteettinne. Als lid van dit parlement gedurende bijna 23 jaar. Meneer Milten, 32 vuoden ajan, jota olen tehnyt, 23 vuoden ajan, jota olen tehnyt töitä, olen kunnioittanut tätä laitosta ja tuo kunnioitus on vain kasvattu, kasvanut Olen täällä talossa aina sekä sanoin että teoin pyrkinyt siihen, että Eurooppa saisi konkreettisia etuja puolelleen. Minä uskon suuriin enemmistöihin ja voin myös osoittaa, että olen niihin kuulunut kahden e-, suuren mietinnön avulla, jota olen tehnyt eurooppalaisesta pankkivalvonnasta ja talous- ja rahaunionin uudistuksesta. Siinä on nähtävissä miten tärkeänä olen pitänyt suuren enemmistön saamista näiden mietintöjen taakse, mutta tämän lisäksi olen myös aina tehnyt rajoja ylittävää, puolueryhmien rajoja ylittävää lojaalia yhteistyötä eri toimielinten kanssa. Jos vastaan komissaarina työllisyyskysymyksistä, sosiaalikysymyksistä ja muista tähän alaan liittyvistä kysymyksistä aion jatkaa tällä samalla linjalla. Talouskriisi on ollut erittäin raskas. Meidän täytyy tehdä voimakkaasti työtä ja työtä on paljon tehty. Sen positiiviset tulokset on nähtävissä, joskin aika varovaisesti vielä. Eurooppalaisten luottamusta emme kuitenkaan ole voineet vielä palauttaa. Seuraava komissio joutuu samanaikaiseksi konkreettisia tuloksia, jotka ovat todella käsin kosketeltavia kaikille kansalaisille. Komissarin, komission puheenjohtaja ehdokas Jean-Claude Juncker on pyytänyt minua huolehtimaan siitä, että sana sosiaalinen saa kaiken sen merkityksen, joka sillä pitäisi olla markkinataloudessa, ja että sitä täytäntöön pannaan hyvin. Minä otan tämän haasteen mielelläni vastaan, sillä olen ehdottomasti kannattanut aina sosiaalista markkinataloutta, jossa vapaus ja vastuu ja solidaarisuus käyvät käsi kädessä. Seuraava komission täytyy myös sosiaalisella tasolla kyetä samanaikaiseksi tuloksia. Työllisyys, sosiaalikysymysten ja työvoiman liikkuvuuden alalla aion yhdessä myös muiden komissariehdokkaiden ja muiden komission varapuheenjohtajien kanssa, kuten Kataisten, Kataisen Dombrovskin ja Muskovicin kanssa, tehdä paljon yhteistyötä. Minun päätehtäväni on huolehtia siitä, että meidän politiikkamme seuraavien viiden vuoden aikana kaikilla eri alueilla ottaa huomioon sosiaalisen vaikutuksen, jota kaikilla näillä eri toimenpiteillä on. Claude la Kuten todettua, kriisi ei lopu niin kauan kuin 26 miljoonaa eurooppalaista on työttömänä. Minulle ei ole mahdollista valita sosiaalisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn välille. Nämä ovat kaksi asiaa, kolikon kaksi puolta, jotka muodostavat solidaarisen kilpailukykyisen markkinan. Minun roolini tulee olemaan parempien elpymisen ehtojen tukeminen, kun pyrimme taistelemaan köyhyyttä, sosiaalista syrjäytymistä ja työttömyyttä vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla sellaiset työmarkkinat Euroopan tasolla, jotka ovat dynaamiset ja mukaanottavat, jolla työnhakijoilla on mahdollisuus saavuttaa tarvittavaa pätevyyttä, joka palvelee yrityksiä. räätälöity koulutus, joka on kaikkien saatavilla, pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja työntekijöiden aktivointi ovat tärkeitä toimia myöskin nykyisin Euroopassa, jotta saisimme uudelleen kasvun käyntiin ja voisimme vähentää köyhyyttä. Ne, jotka tuntevat minut, tietävät hyvin, että minä en koskaan etsi yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Tällainen ei ole uskottavaa, se ei ole rehellistä eikä se ole tehokasta. Minä haluan käsin kosketeltavia ratkaisuja. Minä haluan, että yritykset pystyvät soveltu, sopeutumaan nopeisiin muutoksiin, joita globalisaatio aiheuttaa. Ja me haluamme osallistua aktiivisesti tähän työhön. Haluan myöskin, että työntekijät voivat omalla työvoimallaan vaikuttaa vaurauden syntymiseen sellaisissa olosuhteissa, jotka takaavat heidän hyvinvointinsa, heidän perusoikeutensa ja heidän yhtäläiset mahdollisuutensa. Miehet ja naiset, jäsenvaltioiden kansalaiset, vammaiset, kaikkien täytyy voida osallistua työmarkkinoille ja kaikkien täytyy voida saada tasa-arvoinen korvaus, yhtenä, yhtenäinen korvaus samasta työstä. Meidän sosiaalisen suojelun järjestelmämme olemassaolo vaatii myöskin sitä, että väärinkäytökset tunnustetaan ja että niihin puututaan. Tämän vuoksi minä korostan neljää seuraavaa prioriteettia ja annan niille yhtä paljon painoarvoa kaikille. Aivan aluksi työpaikkojen luominen – työpaikat, jotka kriisi on tuhonnut, ovat miljoonissa. Jotta voisimme antaa uutta näkökulmaa työttömille, meidän täytyy pystyä luomaan uusia työpaikkoja. Yritykset, erityisesti pk-yritykset, tarvitsevat suotuisia olosuhteita, jotta ne voivat kasvattaa ja luoda toimia perinteistä ja uutta aktiviteettia ja valloittaa uusia markkinoita. Toisekseen pääsy työmarkkinoille. Massa työttömyys on vallallaan samaan aikaan, kun työvoima vanhenee ja samaan aikaan työttömät, usein nuoret ovat tilanteessa, jossa heillä ei ole tarvittavaa pätevyyttä. He eivät saa pysyviä työpaikkoja ja lisäponnistukset ovat tarpeen, että voimme ohjata nuoria ja tehdä mahdolliseksi naisille ja vammaisille päästä työmarkkinoille täysin mukaan, jotta voimme pitkäaikaistyöttömiä myöskin aktivoida. Suunnitelmissa olevat ratkaisut lukevat mukaansa sen, että työntekijöillä on aktiivisempi rooli työmarkkinoille. Meidän täytyy tukea heitä. Kolmannekseen pätevyys. Meidän kilpailukykymme riippuu ennen kaikkea pätevyydestämme. Tämän päivän työntekijät käyvät läpi useita uria työuransa aikana. Meidän täytyy tukea erilaisten pätevyyksien saavuttamista ja kehittämistä työntekijöiden ja yrittäjien joukossa, olivatpa he sitten nuoria tai vanhoja. Neljännekseen sosiaalinen suojelu. Sosiaalinen suojelu on avaininvestointi vaurauteemme. Vuonna 2010 meillä oli selkeä tavoite. Vuoteen 2020 mennessä me halusimme vähentää 20 miljoonalla köyhyydestä ja sosiaalista syrjäytymisestä kärsivien ihmisten määrää, mutta päinvastainen toteutui. Kriisi aiheutti suurta köyhyyden ja syrjäytymisen kasvua meidän sosiaalisen suojelumme järjestelmien tulisi olla tehokkaampia ja ne tulee kohdentaa paremmin tulosten aikaansaamiseen pitkällä aikavälillä. Hyvät kollegat, että voisimme nämä prioriteetit saavuttaa, minä tulen käyttämään kaikkia komission käytössä olevia välineitä ja tulen erityisesti neljään linjaan keskittymään. Ensinnäkin tarvit, kannattavat investoinnit pitää saada liikkeelle. Minun tavoitteeni on tukea työpaikkojen syntymistä ja auttaa työttömien ihmisten työmarkkinoille pääsyä. Tässä kontekstissa tulen tekemään yhteistyötä vaarapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kanssa, jotta valmistelisin 300 miljardin investointien liikkeelle ottamista Tästähän Jean-Claude Juncker on tehnyt ilmoituksen. Voin vakuuttaa, että käytän kaikkia rahoitusvälineitä, joilla voimme investoida ihmisiin, erityisesti Euroopan sosiaalirahastoa, vähävaraisimmille suunnatun avun rahastoa ja e- Euroopan globalisaatiorahastoa. Nämä rahastot tulee ottaa mukaan köyhyydenvastaisen taisteluun työpaikkojen epätevyyden tukemiseen. Minä tulen tukemaan myöskin nuorisotakuun käyttöönottoa jäsenmaissa. Tämä on erittäin tärkeää, jotta voisimme saada nuorisotakuun toimimaan ruohonjuuritasolla. Toisekseen taloushallinto, sitä tulee nopeuttaa. Työllisyys- ja sosiaalipolitiikan tulee olla paljon enemmän Euroopan talouden ohjausjakson keskiössä. Minä tulen tekemään läheistä yhteistyötä varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskiskin ja kollega Moskovitsin kanssa, että voisin taata sen, että rakenneuudistusten sosiaalinen ulottuvuus otetaan täysin huomioon. Nykyisten uudistusten syventäminen jäsenmaissa on tarpeen, mutta tämä vaatii sitä, että kiinnitämme reiluuteen ja sosiaaliseen kestävyyteen enemmän huomiota, kuten me uudistuksia tukiohjelmien sosiaaliset vaikutukset ohjelmamaissa tulevat olemaan osa tätä työtä. Sosiaalinen vuoropuhelu tulee myöskin aloittaa. Meidän teen yhteistyötä varapuheenjohtaja Dombrovskiskin kanssa, jotta voin taata sen, että sekä työnantaja että työntekijäosapuolet ovat mukana täysin Euroopan talouden ohjausjaksossa. Meidän täytyy keskustella työmarkkinaosapuolten kanssa ja ottaa kaikki eri sidosryhmät, kaikki yhteiskunnan ulottuvuudet mukaan myöskin yksityisyrittäjät ja pk yritykset tähän. Hehän tar- luovat suurimman osan työpaikoista nykyisin Euroopassa. Kolmannekseen suhteelliset yhteiset säännöt ovat tarpeen, jotta me luomme tasapuoliset toimintamahdollisuudet kaikille sisämarkkinoilla luomatta esteitä tai taakkoja. Minä teen työtä, jotta jäsenmaat ottavat olemassa olevan lainsäädäntöön mukaan kansalliseen lainsäädäntöön. Mielestäni tätä työtä tulisi vahvintaa. Järkevän säätelyn agendan puitteissa minä tulen myöskin arvioimaan olemassa olevaa lainsäädäntöä, jotta voimme varmistaa, että se on suhteellista, tehokasta ja helppoa toimeenpana. Meidän täytyy tarkistella sellaisia aloja kuin työntekijöiden suojelu uusilta riskeiltä tällä alalla. Minä tulen ehdottamaan modernisointia lainsäädännöllisemme akiin yksinkertaisemmistamisessa ja pyrin tukemaan korkeasuojelun tasoa. Tulemme myöskin ottamaan käyttöön uusia aloitteita työntekijöiden liikkuvuuden alalla. Lopultakin minun tehtäväni on saada suurin mahdollinen hyöty olemassa olevista kumppanuuksista ja välineistä aikaan ja tulevina vuosina yhdessä Euroopan parlamentin neuvoston kanssa – työmarkkinaosapuolten kanssa ja komission kollegoiden kanssa tulen rakentamaan reilumpaa, kestävämpää Eurooppaa. tulemina viitenä vuotena tulen tekemään yhteistyötä läheisesti tämän parlamentin kanssa ja olen käytettävissänne säännöllisesti keskusteluja varten. Voimme käydä työn tilaa läpi. Meillä on yhteinen päämäärä. Ihmisten hyvinvointi, terveys, Tästä Euroopassa on kyse. Te voitte luottaa minuun. Minä tulen olemaan teidän liittolaisenne näiden päämäärien saavuttamisessa. Kiitoksia.